ja erityisen tärkeää on edistää taloudellista, sosiaalisia ja kulttuurioikeuksia. Näinhän toimimme jo nyt. Meillä on toimintasuunnitelma ihmisoikeuksien ja demokratian osalta, joka on nyt päättymässä, ja nyt keskustelemme uudesta toimintasuunnitelmasta, joka kattaa sitten vuodet 2015-2019. Ja yksi asioista, joista on keskusteltu aika paljonkin viime kuukausina, on ollut se, että enemmän korostettaisiin talous, taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurioikeuksia. Eli me otamme huomioon ehdotuksenne. Meidän täytyy tietysti katsoa, voidaanko ne kattaa tässä kertomuksessa, mutta tämä on joka tapauksessa asia, jonka tunnemme erittäin hyvin. No ehkä yksi kommentti. Täällä on viitattu ihmisoikeuksien bisneksessä taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksien edistäminen. Kuten tiedätte, komissio ja ulkosuhdehallinto on aktiivisesti edistänyt ja pannut täytäntöön YK periaatteita, ja meidän täytyy viitata tähän nimenomaisesti. No, emme sitten ole ihan samalla aallonpituudella, mitä tulee näihin laillisesti sitoviin välineisiin. Pari päivää sitten YK järjesti Genevessä konferenssin tästä aiheesta. Ja yksimielinen EUn kanta on ollut se, että me katsomme, että on hiukan liian varhaista tässä vaiheessa hyväksyä laillisesti sitovia välineitä, koska me katsomme, että se mitä nyt on tehty täytäntöönpanon osalta ei riitä. Meidän täytyy sitä vielä työstää ja nämä periaatteet ovat konsensus eri tahojen välillä. Ja tämä on meille tärkeä konsensus ja haluamme viedä sitä vielä eteenpäin. Eli sitoumuksemme seuraavina vuosina liittyy siihen, että me haluamme edelleen panna täytäntöön näitä perusperiaatteita, emmekä nyt tässä vaiheessa halua tukea mitään laillisesti sitovaa välinettä. Tämä nyt on ainoa asia, josta halusin puhua ja josta meillä on hiukan erilainen näkemys mutta muutoin, kuten sanoin, me edelleen seuraamme tätä keskustelua Panzerin ja valiokunnan kanssa. Kiitos. Thank you very much. Heidi Hautala, any comments? Kiitoksia. Edustaja Hautalan koko kommentoitavaa? Sure. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kollegoille kommenteista. Rova Alvio Guzman näytti pitkältä olevan samoilla linjoilla kuin mikä on nähtävissä luonnoksessani. Puhui sitovissa sosiaalista lausekkeista kauppasopimuksiin ja mistä herran Görens teki mielenkiintoisen havainnon. Hän ilmeisesti viittasi taloudellisen kumppanuuden sopimuksiin, kun hän totesi, että kehityksen näkökanta tuotiin mukaan keskusteluihin melko myöhäisessä vaiheessa. Ja tulos on aika selvä meille, jotka ovat olleet tekemissä kehitysyhteistyön kysymysten kanssa, että tämä ei ollut riittävää jotta voitaisiin ymmärtää, mitä vaikutuksia tällä on köyhyyden kitkemiseen ja elintarvikevarmuuteen. Kun katsomme Malin tilannetta, voimme siellä ymmärtää hyvin, miten hauras maa oli. Vielä muutama vuosi sitten Mali oli yksi vakaimmista Afrikan maista, mutta sitten aivan yhtäkkiä Libyan kuohunnan jälkeen sitä tuli ennennäkemättömien tapahtumien uhri aseita tuotiin runsaasti Libyasta ja oli hyvin vakavia ihmisoikeusrikkomuksia. Joten minusta me tarvitsemme ehkäiseviä toimia. Meillä täytyy olla jonkinlainen havaintokeskus tällaisia varhaisia vaiheita varten ja jopa konflikteja edeltäviä vaiheita varten, ennen kuin konfliktit itse asiassa ovat näkyvissä – ja todellakin pitäisi siitä kiinni, että katsottaisiin erilaisia ihmisoikeusrikkomuksia, ja ne ovat usein viite tulossa olevasta konfliktista. Mitä tulee sitten ulkosuhdehallintoon? Haluaisin todeta, että en ole varma siitä, puhummeko edes samasta asiasta, sillä totta kai puitteiden toimenpano on edelleen menossa, se pitäisi viedä päätökseen. Mutta totta kai Euroopan unioni jo on panemassa toimeen joitakin ihmisoikeusvälineitä omassa politiikassaan. Esimerkiksi juuri tämä konflikteja alueelta olevien mineraalien asetus on yksi näitä asioita. Enkä ymmärrä, miksi tuo, tuon asetuksen muuttaminen sitovaksi voisi olla ristiriidassa sen lähestymistavan kanssa, joka on olemassa tässä näissä puitteissa, ja että pitäisi panna paremmin toimeen maailmanlaajuisesti sitä, että yritystoiminta ja ihmisoikeudet yhdistetään toisiinsa. Ja meillä voisi olla monia täsmällisiä, hyvin kohdennettuja oikeudellisia instrumentteja, joilla seurataan yritystoimintaa ja ihmisoikeuksien välistä suhdetta herra Ragi, joka kävi täällä Euroopan parlamentissa muutama viikko sitten. Silloin esitän tämän saman kysymyksen. Thank you very much. The deadline for amendments is the 15th... Kiitoksia. Tarkistustyöttämisen määräaika 15.12. kello 12 ja äänestetään ensi kokouksessa 21.1. Kollegat, jotka eivät ole täällä alusta lähtien, sanoimme, että ennen kuin komissaari tulee, niin käymme läpi Noiserin mietinnön, joka koskee kalastussopimusta Senegalin kanssa kohta 11, ja jos aikaa jää, niin äänestetään myöskin ennen kello 16.30. Jos tämä sopii, niin annan puheenvuoron edustaja Noiserille. Nämä kalastussopimukset ovat sellaisia, että me voimme parlamenttina vain antaa niille myöntymyksemme, mutta minusta on tärkeää, että tämä valiokunnan tulisi keskustella näistä asioista, sillä kalastuskysymys on tärkeä kehitys kysymys. Ja meillä on ollut tilanteita aiemmin, jossa ristiriitoja on syntynyt näiden kalastussopimusten luonteen vuoksi. Eli tänään keskustellaan siis Senegalin kanssa solmittavasta sopimuksesta. Uudet säännöt merkitsevät sitä, että voimme vain vastata kyllä tai ei. Emme voi sitten tarkistuksia, eli keskustelu voidaan tänään käyttää ja sitten äänestää Noiserin mietinnöstä. Norbert, ole hyvä. Ja vielen Dank. Kiitoksia. Vaikka vaikutusmahdollisuutemme ovat rajalliset, niin on kuitenkin tärkeää tässä valiokunnassa käsitellä näitä kalastussopimuksia ja miettiä, miten, mitä vaikutuksia tällä sopimuksella on. Uusi asetus yhteisestä kalastuspolitiikasta täytyy saattaa yhteen näiden kumppanusopimuksien kanssa liittyen kestävään kalastukseen – ja meidän täytyy korostaa kestävää kalastusta ja myöskin vastuullista kaupankäyntiä. Meidän pitää olla johdonmukaisia ja puheenjohtaja teki myöskin korostitte tätä. Se on meille tärkeä seikka. Hyvä on se, että pöytäkirjan mukaan sardinella lajit eivät saa tulla kalastetuiksi. Marokko, Mauritania ja Guinea-Bissau ovat mukana näillä alueilla. Ja meidän täytyy antaa EU-sta apua, jotta sahdinella lajia, lajit säilyvät näillä alueilla. Ja meidän täytyy miettiä paikallisia painopistealueita, jotka liittyvät kestävällä tavalla kalastukseen. Mitä tulee sitten kummeli turskaan? Sekin on mahdollisesti ylikalastettu laji ja meidän täytyy noudattaa varovaisuusperiaatetta. Meidän täytyy parantaa valvontaa EUn kalastuksen osalta, jotta voidaan varmistaa se, että tämä ei vaikuta kielteisesti paikalliseen kalastukseen. Meidän täytyy myöskin varmistaa se, että jäsenvaltiot, jotka harjoittavat kalastusta, tekevät siitä vuosittaisen ilmoituksen. Meidän täytyy muistaa avoimuus ja se täytyy varmistaa pöytäkirjan voimassaolo aikana. Ja tätä voidaan helpottaa siten, että tämä kumppanuussopimus julkistetaan ja tällöin Euroopan parlamentti ja sidosryhmät, myös kalasyhteisön edustajat, ovat mukana sekä komitean työskentelyssä. Me pidämme myönteisenä sitä, että EU on antamassa tukea Senegalille 750 000 euroa vuositasolla. Ja tämän tuen pitäisi täyttää tieteellisen tutkimuksen, laittoman kalastuksen valvonnan ja pienimuotoisen kalastuksen tukitarpeet. Tämä koskee myöskin heikentyneitä ekosysteemeitä, jotta nuorten kalojen kannat voidaan elvyttää. Me voimme siis kehitysvaliokuntana hyväksyä tämän ja pyytää, että kalatalousvaliokunta tämän mukaisesti hyväksyy tämän ja tukee tätä sopimusta Senegalin tasavallan kanssa. Thank you, thank you Norbert. Kiitoksia Norbert. Edustaja Punga. Ja sitten edustaja Hautala ja Göres vielä. Niin ihan nypeästi puheenjohtaja. Halusin vain sanoa, että tuen edustaja Noisaria tässä kysymyksessä ja haluaisin sanoa, että on tärkeää, että Euroopan parlamentti ratifioi tämän sopimuksen, koska se tukee tätä Senegalin kalastussopimuksen uudistusta. Niin, no, se oli oikein selvää ja lyhyttä, ytimekästä. Edustaja Hautala ja sen Görens. Yes, I, I... Kiitoksia. Tämä on hyvä lisäys tähän ehdotukseen, mutta yksi kysymys liittyen siitä, siihen, millä tavalla voidaan valvoa laitonta, raportoimatonta ja säännönvastaista kalastusta? Ja onko EU yhteistyössä esimerkiksi Interpolin kanssa näissä asioissa, jotka ovat tärkeitä kalakantojen kannalta? En tiedä, tietääkö Noiser tästä vai onko komission puolelta ehkä joku täällä. Mutta Preda nyt on täällä paikalla, eli Haluaisin mainita, että meillä oli pientä keskustelua siitä, kuinka tärkeä kalastus on, kun ajatellaan kehitysyhteistyötavoitteita. Eikö jossain vaiheessa voida keskustella kalastusta ylipäätäänkin? Tämä on sellainen tärkeä kysymys. Meillä on uudet säännökset nyt yhteisessä kalastuspolitiikassa, jotta voitaisiin saada aikaisemmin parempia kalastussopimuksia. Edustaja Görens. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minä haluaisin tiedä joko esittelijältä tai komissiolta, mitä tapahtuu silloin, kun jos huomataan, että tätä sopimusta rikotaan. Aiemmin poistettiinko silloin lupia näiltä yrityksiltä, jotka kalastevat esimerkiksi Afrikan rannikon ulkopuolella maalta, jolla on sopimuksia EU kanssa. Millä tavalla se toimii? Esittääkö tässä vain tällainen hyvällinen pyyntö ja sanotaan, että ei näin pitäisi tehdä. Mutta mitä tapahtuu, jos näin tapahtuu? Se on minun kysymykseni. Puheenjohtaja, kiitoksia. No tässä oli kysymyksiä komissiolle. Tämmöinen Maara pääosastolta. Ehkä voitte esittäytyä uudelleen. Ei ole aivan ollut täällä. Ja ottakaa äänestyskortin esiin. Äänestämme välittömästi heti tämän jälkeen. Hyvin nopeasti ennen kuin komissaari tulee. Mr. Klaas? Minulla ei teidän nimen ole kunnolla missä edustaa täällä. Merci madame la présidente. Je m'appelle... Kiitoksia. Olen Dominic Glass. Olen yksikössä, joka vastaa kahdenvälisistä sopimuksista, meriasioiden ja kalastuksen pääosastossa komissiossa ja vastaan juuri tästä sopimuksesta ja uudesta pöytäkirjasta Senegalin kanssa. Haluaisin ensinnäkin kiittää esittelijää siitä, että hän on pitänyt tätä komission ehdotusta hyvänä. Tavoitteena on korostaa kestävyyttä, avoimuutta, hyvää hallintoa, johdonmukaisuutta kehityspolitiikan kanssa erityisesti. Ja Myöskin tässä on otettu huomioon demokratia ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Noiser hyvin kuvasi nämä pääkohdat tästä sopimuksesta. Eli haluaisin vain vastata yhteen kysymykseen, joka liittyy laittoman kalastukseen aluetasolla. Eli sen lisäksi, että tässä sopimusluonnoksessa – Tietysti on mainittu toimia, joilla autetaan kumppania torjumaan laitonta kalastusta. Mutta voin myös sanoa, että Euroopan unioni on myöskin sitoutunut Länsi-Afrikan valtioiden kanssa ja myöskin Keski-Afrikan valtioiden kanssa – toimiin, joiden avulla voidaan lisätä Gineanlahden turvallisuutta. Ja tietysti näihin toimiin liittyy myöskin laittoman kalastuksen torjunta. Erityisesti haluaisin muistuttaa, että tällä hetkellä ollaan juuri laatimassa toimintasuunnitelmaa, joka kattaa vuodet 2015-2020 ja jonka tavoitteena on parantaa turvallisuustilannetta Gineanlahdella ja piraattitoiminnan torjuntaa ja laittoman kalastuksen torjuntaa ja kaikenlaisen laittoman kaupan torjuntaa. Kiitos. Okay, thank you very much. Um... Kiitoksia. Norbert, haluaisitko sanoa vielä jotain? Et Charles, vastattiinko kysymykseesi? En ole ihan varma. Euh, Kysymykseni oli se, että mä haluaisin tietää, että onko ollut jotain sanktiota sitten, kun äh, sopimuksia on rikottu. Jos ketä on rangaistu ja minkä tyyppisillä sanktioilla tätä rankaisua tehtiin. Puheenjohtaja, jos sitä tiedä, niin ehkäpä voisitte sitten vastata myöhemmin Göransille. Oui, euh, évidemment, en ce qui concerne... Niin, mitä tulee näihin uuden sukupolven sopimuksiin, myöskin se, joka siis aiotaan solmia Senegalin kanssa. Se, että mukaan otetaan ihmisoikeuslauseke ja demokraattisten periaatteiden noudattamislauseke, se on nyt uutuus. Sitten sopimukset ja pöytäkirjat, jotka ovat tämän tyyppisiä. Tähän mennessä vielä ei ole pystytty mittaamaan sitä, mitä tapahtuu, mikäli ihmisoikeuksia loukataan kumppanimaassa. Voin vain sanoa, että kaikissa näissä sopimuksissa puhutaan sanktioista, lähinnä siitä, että sopimus sopimuksen soveltaminen keskeytetään ja mahdollisesti myöskin kohdennetumpi toiminta johonkin tahoon, eli yritykseen esimerkiksi, joka toimii tämän sopimuksen puitteissa. Charles, Niin, Charles, vielä nopeasti, koska haluan nyt käydä äänestämään. Niin, en minä nyt aio sitä sunkaan tässä salata, että minä en ole tyytyväinen vastaukseen, ei se teidän vikanne ole, mutta kyllä tässä nyt selkeä puute on. Sanktiopuute. Entisen kollegan sanoi, että tässä on ikään kuin veitsi, jossa ei ole terää eikä edes kahvaa. Tässä meillä pitäisi jonkun tässä on nyt kyse sellainen mekanismi, joka toimii erittäin huonosti tai ei ollenkaan. Minun mielestäni tässä politiikassa tulisi nimenomaan muuttaa tämä asia, sillä jos tähän mennessä ei ole koskaan otettu käyttöön sanktioita, niin kyllä se nyt on vähän ihmetyttävää. Tuen tätä teidän pyyntöänne, että me saisimme kirjallisesti vastauksen tähän valvonta, se, se, eli tähän kysymykseen, jonka esitimme. Onko valvonta ollut, onko ollut rikkomuksia, onko ollut sanktioita? Tämän haluaisin kirjallisesti saada vastata. Ja varmasti ymmärrämme, että tässä on myöskin uusi sopimussukupolvi syntymässä. Mutta kysymys koskee sitä, että kun selkeitä ongelmia oli, selkeitä rikkomuksia, mitä tapahtui, uusi asetus tietysti osittain vastaa tähän, mutta nyt ei ole aikaa lisäkeskustelua. Ehkä voitte lähettää jotain kirjallisesti Görensille. Sopiko? Selvä. Nyt ei ole muuten aikaa. Nyt täytyy äänestää. Komissari odottaa. Meillä on siis ehdotus Görensillä. Görensillä yksi äänestys vai äänestys on alkanut. Has everybody voted? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. yksimielisesti puolesta. Kiitoksia. Norbert Neuser. Ja varmasti Preda, joka on vastuussa sitten tästä palaa kalastussopimuksiin myöhemmin. Kiitoksia. Ja näin. Komissaari on täällä nyt. Joten siirrytään suoraan eteenpäin. Monet ovat, jos, jos haluatte lähteä, niin tehkääpä niin hiljaisesti. Kiitos just say, while, while we're doing that, there is a, meeting, a shadows meeting. kokous muuten pidetään näistä konfliktimineraaleista, jonka piti pitää täällä kello 18.30. Ehdotus on, että se pidetään välittömästi tämän jälkeen. Noin 17.45. Konfliktimineraalit siis heti, kun lopetamme työmme. Kaikki ne, jotka ovat mukana, varjot konfliktimineraalisia kätänne. tänne. ne, jotka pyrkivät menemään kotiin, niin on helpompi sitten päästä kotiin. Kiitos. Okay, colleagues, um, I'm very pleased that... Hyvät kollegat, kovin ilahtuneena voin kertoa teille täällä kansainvälisen yhteistyön ja kehitystyön komis- asioista vastaavan komissaarin paikalla. Neve Mimicha. Komissaari juuri kertoi, että hän tuli vasta Konakrista Gineasta takaisin eilen myöhään illalla. Hän on siis käynyt Länsi-Afrikassa Joten hän on työskennellyt voimakkaasti nyt sitten näin asioiden eteen sen jälkeen, kun hänestä tuli komissaari. Kuulemme teidän ajatuksistanne mielellämme seuraavan Tarpaisen kehitysvuoden puitteissa. Meillä on hyvä aika ruveta komissaariksi. Meillä on ilmastokeskustelut Pariisissa ja niin poispäin. Eli täällä on paljon tehtävää. Toivomme, että saadaan näin yhdessä menestyksen tuloksia. Ehkä voisitte kertoa meille ohjelmastanne, ajatuksistanne odotuksistanne komission työohjelmassa, joka kerrotaan meille yksityiskohtaisemmin Strasbourgissa ensi viikolla. Teillä on nyt puheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, hyvä Linda, arvoisat jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Tämä on ihan ensimmäinen kerta, kun olen Deven valiokunnan kokouksessa sen jälkeen, kun Otin virkani vastaan noin kuukausi sitten ja näin haluaisin aloittaa vahvistaen voimakkaan sitoumukseni siihen, että haluan olla läheisessä ja jatkuvassa vuorovuorossa kanssanne. Parlamentti on erittäin tärkeä kumppani minulle kaikissa näissä strategisissa kysymyksissä, kuten vuoden 2015 jälkeinen prosessi ja kotonun puitteiston jälkeinen kysymys, kuten myöskin pitkän aikavälin oppitunnit Ebola-kriisistä. Se on, olette myös erittäin tärkeä kumppani konkreettisissa kysymyksissä, jotka hyvin usein ovat aivan yhtä tärkeitä kuin tuo strategia, joka niitä kattaa. Siitä syystä on tuen voimakkaasti tehokasta parlamentin valvontavaltaa kaikissa rahoitusaloissa sekä kehitysyhteistyön välineen että EKR puitteissa saman tien muutenkin ottaen huomioon viimeksi mainitun erityispiirteet. Meillä saattaa olla aikaa keskustella myös parlamentin roolista jossain näissä kysymyksissä myöhemmin keskustelussamme tänään, mutta minusta on tärkeää aloittaa tästä tärkeästä sitoumuksesta. Esittelen muutamat tärkeät prioriteettini, ensimmäisen, jotka olen asettanut ensimmäisen kuukauden aikana jota olen käyttänyt, kun tapaan kumppaneitamme Euroopassa, Afrikassa ja Aasiassa. Ensinnäkin otan ensin nämä kestävän kehityksen tavoitteet vuoden 2015 jälkeen. On selvää, että kaikkein suurimmat saavutukset tässä suhteessa ovat juuri olleet niillä alueilla, joissa tämänhetkiset vuosituhat tavoitteet ovat keskittäneet huomionsa. Samalla on myös hyvin paljon tekemätöntä työtä. Vuonna 2015 siitä syystä ei voi olla tämän tien pää. Meidän täytyy jatkaa vuosituhat tavoitteiden kehittämistä ja mennä paljon pidemmälle. Viime viikolla YK pääsihteeri esitti yhteenvetokertomuksensa vuoden 2015 jälkeisestä toiminnasta. Se on erittäin tärkeässä asemassa, kun puhutaan tulevista hallitusten välisistä neuvotteluista. Se vahvistaa avoimen työryhmän työn tulokset pääpohjana kestävien kehitystavoitteiden kehittämiselle. Kuusi oleellista elementtiä, joita pääsihteeri korosti tässä kertomuksesta, ovat hyvin pitkälti samankaltaiset EU-prioriteettien kanssa. Niissä painotetaan arvokkuutta. Muistetaan siitä, että köyhyyden torjunnan täytyy olla yleistavoitteena kehitys, kestävän kehityksen toiminnassamme ja siinä painotetaan myöskin epätasa-arvon torjumista. Lisäksi vaurautta halutaan lisätä niin, että kaikki sisältyvät yhteiskuntaan ja vahvistetaan se, että oikeus, ihmisoikeudet ja rauhanomaiset, rauhanomainen yhteiselo ovat oleellinen osa kestävää kehitystä. Käsittääkseni tämä kertomus erittäin hyödyllisesti täydentää yksityiskohtaisempaa analyysiä, joka, jota on tehty tässä avoimessa työryhmässä – yhdessä nämä muodostavat selkeän käsityksen siitä, millä tavalla voimme saada aikaiseksi hyvän suunnitelman seuraavaksi 15 vuodeksi, jotta voidaan lopettaa köyhyys, parantaa ihmisten elämää ja suojata maapalloa. Jotta kestävän kehityksen tavoitteista tulisi menestyksellisiä, ei ole riittävästi se, että sovimme oikeista tavoitteista vaan aivan yhtä tärkeää kuin tämä sisältö on se, että maailmanlaajuinen yhteisö haluaa sitoutua niihin välttämättömiin täytäntöönpanovälineisiin, joita tarvitaan, jotta voidaan saada aikaiseksi tehokas ja uskottava valvontamekanismi kehityksen arvioimiseksi. Meidän täytyy ottaa käyttöön ja tehokkaasti hyödyntää kaikkia täytäntöönpanovälineitä. välineitä. Näin voidaan tehdä vain todella kattavan ja yleisluontoisen ponnistuksen avulla, niin että saamme toimivan globaalin kumppanuuden aikaiseksi kehitysyhteistyössä. Jokaisen maan täytyy kantaa oma vastuunsa omasta kehityksestään ja olla mukana tuomassa oma kortensa kekoon maailmanlaajuiseen ponnistukseen. Yhteiset toimet muiden lahjoittajamaiden, kuten Yhdysvaltojen, Kiinan kanssa ja Brasilian kanssa, ovat todellisia. Uusi vahvistettu globaali kumppanuus on sellainen, jossa kaikki maat ovat mukana ja eri sidosryhmät, mukaan lukien yksityinen sektori, kansalaisyhteiskunta, tieteelliset instituutiot, parlamentit ja paikallisviranomaiset. Samalla olen vakuuttunut siitä, että EU tarvii olla erittäin tärkeässä roolissa tässä tehtävässä. Euroopan unioni on maailman suurin kehitysavun antaja ja kehity, kestävän kehityksen edistäjä. Tämä on erityinen vastuu, jota union tulee täysin kantaa. Meidän tulee määritellä uudelleen neuvottelukantamme yhdessä jäsenvaltioiden kanssa, mutta myös parlamentin kanssa. Meidän täytyy lisäksi painoarvoimme viedä eteenpäin keskustelua ja yhteisiä EU-kantoja. Meidän tulee rohkaista myös muita toimimaan täysin mukana ja tekemään oikeasuhtaisia ja oikeudenmukaisia taloudellisia ja muita sitoumuksia. Olen vakuuttunut siitä, että yhdessä voimme rakentaa yhteistyötä ja yhteisymmärrystä ensi vuonna kolmannessa Addis Abebassa järjestettävässä kehityskonferenssissa ja syyskuussa järjestettävässä vuonna 2015 jälkeisiä asioita puivassa konferenssissa, kuten myöskin joulukuun ilmastokonferenssissa Pariisissa. Olin ilahtunut nähdessäni, että Euroopan parlamentti äskettäin äänesti suurella äänenenemmistöllä päätösosman puolesta, joka, kos, joka pohjautui tämän valiokunnan edustaja Stiirin mietintöön. Tämä välittää selkeän viestin neuvostolle ja auttaa muodostamaan EUn kannan. Kun juuri palasin Gineasta, haluaisin palata keskustelemaan Ebola epidemiasta. Tämänhetkinen Ebola-epidemia on tragedia niille ihmisille ja maille, joita se koskettaa, jotka tarvitsevat meidän tukeamme. Kuten tiedätte, kollegani Kristos Stylianides on koordinoimassa yhteisiä ponnistuksemme kriisin torjumiseksi. Tähän mennessä olemme kyenneet kokoamaan yli miljardin euron arvoisen paketin. Meidän tulee kuitenkin nyt jo pohtia sitä, millä tavalla voimme parhaiten tukea niitä maita heti kun välitön kriisi on ohi tai ainakin on vähenemässä. Meidän kehitysyhteistyömme on tärkeässä asemassa, kun pyritään auttamaan niitä pääsemään yli uusista ja vanhoista rakenteellista ongelmista. The health kriisi on haaste terveydenhuoltosektorille samoin kuin taloudelle ja hallinnolle. Keskustelin Kinean presidentin ja valtiovarainministerin kanssa käsittelin niitä haasteita ja käyttässäni terveyskeskuksessa näin ensi kädessä kädeltä, miten tärkeää on antaa ensivaiheen terveydenhoitoa ihmisille. Hetkenä, tällä hetkellä meidän kehitysvastausstrategiamme Kineassa, Liberiassa ja Sierra on kaksitahoinen. Toisaalta pyrimme pienentämään kriisin vaikutusta näiden maiden talouksiin ja yhteiskuntiin, ja toisaalta pyrimme kunnostamaan ja antamaan mahdollisuuksia terveydenhuollon rakenteille paikallisella tasolla, samoin kuin parantamaan sanitaatio-olosuhteita ja parantamaan myöskin terveydenhuollon palvelujen tarjoamista. 28 miljoonan euron alueen ohjelma on juuri käynnistetty, jolla pyritään tukemaan terveydenhuoltojärjestelmiä Ebola-maissa osana meidän hätäavun, kunnostustoimien ja kehitystyöstyön niveltämisen ponnistelujamme. Varat näitä maita varten voisivat olla käytössä jo tammikuussa. Tämän lisäksi ilmoitin eilen uudesta 62 miljoonan euron 62 miljoonan euron kehityspaketista, jolla voidaan selvittyä pitkän tähtäyksen Ebola-seurauksista näissä kolmessa maassa. Puolet tästä olisi tarkoitus ottaa Ginealle. Maat kohtavat myös yhä voimakkaampaa taloudellista painetta. Tästä syystä meidän pitää saada aikaan budjettitukihankkeita ja tehdä uusia valtiorakenteiden kehittämistä koskevia sopimuksia. Suuri osa 148 miljoonasta eurosta, jota komissio jo on ottanut käyttöön, tulee olemaan budjettitukea, jolla pyritään tukemaan hallitusten mahdollisuuksia antaa julkisia palveluita ja ylläpitämään makrotaloudellista vakautta. Me tarvitsemme myös yhdettä kehitysohjelmaa, jolla voidaan tukea elpymistä tärkeillä sektoreilla, kuten koulutuksessa ja maataloudessa. Kaikki koulutuslaitokset Liberiassa, Sierra Leoneissa ja Gineassa on suljettu. Meidän täytyy ottaa käyttöön erityistoimia, jotta koulut jälleen avataan mahdollisimman pikaisesti. Eräs avainosa meidän pitäytyksen strategiamme Ebolan torjumiseksi on tutkimus. Tätä varten olemme vahvistamassa EUn tutkimusrahoitusta Ebolan osalta 280 miljoonan lisärahoituksella Horisontti 2020 ohjelmasta. Harjoitamme yhteistyötä teollisuuden kumppaneiden kanssa rokotteiden ja lääkkeiden kehittämiseksi, jotta voidaan pelastaa useampia ihmisenkiä kautta maailman. Rokotteiden hinta ja kustannusten kattaminen, jota syntyy Ebola, rakoteista tulee olemaan esillä myöskin eh, kehitystuen osana, jota annamme terveydenhuoltolaitoksjärjestelmille. Yhdessä korkean edustaja Mogherinin, komissiasen Andy Rukaitis, EUn Nobela-koordinaattorin komissiasen Stiljan Nilsin kanssa järjestän yhdessä korkean tason konferenssin pitkätähtäyksen kehitysvastauksesta Ebolaan vuoden 2015 alkukuukausina. Arvoisat jäsenet, Ensi vuonna me myös alamme pohtia korjattuja tarkistettuja puitteita AKP-yhteistyön puitteissa ennen kaikkea Afrikan osalta. Kotonun sopimus on tär- kattavin etelä-pohjoissopimus kautta maailman. Kuitenkin EU ja koko maailma ovat muuttuneet dramaattisesti sen jälkeen, kun tuo sopimus allekirjoitettiin kesäkuussa 2000. Meidän on yhdessä akp kumppaneiden kanssa pohdittava sitä, miten voimme paranten päivittää tätä kumppanuuttamme tulevaisuutta varten niin, että siitä saadaan mahdollisimman suuri hyöty kummassakin osapuolen, kummallakin osapuolen taholla. Uuden puitteen täytyy rakentua 2015 vuoden jälkeiselle prosessille ja heijastella eri tilanteita eri AKP-kumppanimaissa. Pidän hyvänä sitä, että AKP-ryhmä on jo pohtinut tietä eteenpäin. AKPn huippukokouksessa asetettiin merkittävissä asemassa olevien henkilöiden ryhmä joulukuussa 2012. Sen puheenjohtajana on eh, eh, herra Obasanjo, entinen Nigerian presidentti, ja tässä on 12 AKPn henkilöä, jotka ovat kansainvälisesti olleet johtavissa asemissa. Heitä on pyydetty pohtimaan AKP-ryhmän tulevaisuutta samoin kuin sen suhteita Euroopan unioniin. He tulevat esittelemään raporttinsa seuraavassa akp huippukokouksessa, joka päivämäärä täytyy vielä vahvistaa. Unionin sisällä laaja kuuleminen ja vuoropuhelu kotonun jälkeisestä ajasta on jotakin, mikä pitäisi alkaa ensi vuoden aikana. Odotan mielenkiinnolla parlamentin aktiivista osallistumista tähän prosessiin. Ehkäpä tämä valiokunta voisi jopa nimittää että pysyvän esittelijän kotonun jälkeistä prosessia varten, tietysti se on kuitenkin päätös, joka parlamentin pitää ottaa, tehdä. Sitten temaattiset prioriteetit. Tässä vaiheessa haluaisin mainita kaksi asiaa, jotka minun mielestäni ansaitsevat meidän täyden huomiomme ja kiinnostuksemme. Eriarvoisuus ja sukupuoli. Eriarvoisuus on keskeinen este kestävälle kehitykselle kautta maailman – eriavoisuus veden saamisessa, tuota, ruoan, sanitaation, koulutuksen tai terveydenhuollon saamisessa, eriarvoisuudet, mitä tulee maaoikeuksiin tai mikrorahoitukseen, eriarvoisuus demokraattisiin ja poliittisiin prosesseihin osallistumisessa, voisi mainita muitakin esimerkkejä. On erityisen huolestuttavaa, että eriarvoisuus monissa tapauksissa on lisääntymässä. Tämä on merkittävä uhka mille tahansa menestyksekkäälle globaalille, alueelliselle tai kahdenväliselle kehitysyhteistyölle. Olen päättäväisesti siksi valmis asettamaan taistelun epäeriarvoisuutta vastaan poliittisten toimien keskipisteeseen. Eriarvoisuus usein liittyy sukupuoleen. Sukupuolten välinen tasa-arvo ja naisten oikeudet ovat osa niitä loppuun saattamattomia tehtäviä, joita kuului vuosituhannen kehitystavoitteisiin, joista aiemmin puhuin. Ei ole mitään mahdollisuutta saada köyhyydestä historiaa ilman huomattavaa ja nopeaa parannusta naisten ja tyttöjen elämässä kaikissa maissa. Siksi olen päättävästi mukana torjumassa, estämässä kaikkea naisiin ja tytöihin kohdistuvaa väkivaltaa. Naisten yhtäläisen osallistumisen ja edustuksen tukeminen päätöksenteon prosesseissa kaikilla tasoilla ja kaikilla aloilla. Samoin olen myöskin valmis tukemaan naisten aseman vahvistamista talouden ja sosiaalisen kentän puitteissa. Nykyinen sukupuolten toimintasuunnitelma päättyy ensi vuonna ja minusta on tärkeää korvata se uudella, vahvistetulla esityslistalla, jolla edistetään sukupuolten välistä tasa-arvoa. Arvoisat jäsenet, alle kuukauden kuluttua käynnistyy Euroopan kehityksen vuosi. Tuon ainutlaatuinen tilaisuus osoittaa eurooppalaisille, ennen kaikkea nuorille, mitä, mikä on kehitysyhteistyömme vaikutus. Voimme osoittaa, miten kumppanimme hyötyvät meidän tuestamme. Voimme osoittaa, että myös Eurooppa hyötyy tästä yhteistyöstä. Komissiolla on kunnianhimoinen ohjelma. Me olemme kehittäneet visuaalisen identiteetin, kampanjaa, välineistöä ja materiaalia kaikkien kumppaneiden käyttöön. Tulemaan erityinen verkkosivu kaikilla Euroopan unionin kielillä, jolla osoitamme, minkälaista kehitystyö on ja painotamme ennen kaikkea tarinoita, joihin liittyy inhimillistä kiinnostusta. Olemme suunnitelleet 12 teemakuukautta koulutuksesta naisista, tytöistä, kestävästä kehityksestä aina ihmisoikeuksiin, jotta voidaan asettaa eri painopisteitä kampanjalle kautta vuoden. Minusta on hyvä, että parlamentti on jo innokkaasti ponnistelussamme mukana, ja se on myöskin vetänyt mukaan tunnettuja henkilöitä, ja tältä kautta myöskin on osallistumassa myös Euroopan kehityspäivin järjestämässä sellaisia julkisia keskusteluita, on mukana Milanon Expossa, ja myöskin on mukana kansallisia parlamentteja ja paljon muutakin. Puheenjohtaja, arvoisat jäsenet, näistä ja muista asioista, joita nyt voin ottaa esille tässä puheenvuorossani, mainitakseni esimerkiksi politiikan johdonmukaisuuden kehityksen alueella tai tulospuitteet. Olen ilo, erityisen halukas harjoittamaan yhteistyöparlamentin parlamentin kanssa, jotta saamaan aikaan kunnianhimoisen eurooppalaisen kehityspolitiikan tuleville vuosille ja vuosikymmenille, ja jotta saamme voimakkaan tuen toimillemme. Kiitos. Thank, you very much, Commissioner, for, for those words. Kiitoksia, hyvä komissaari, näistä sanoista. Kovin ilahtuneena sain kuulla siitä, mitä sanoitte tästä Euroopasta kehitystyöstä. Ja toivottavasti saamme tehdä yhteistyötä kanssanne seuraavana vuonna, jotta voimme viedä eteenpäin EUn työtä kehitysyhteistyökysymyksissä. kysymyksissä Täällä on monia kollegoita, jotka ovat pyytäneet puheenvuoroa. Aloitamme edustaja Predasta, EPP. Kiitoksia, puheenjohtaja. Komission jäsen, kiitoksia, että olette paikalla tänä iltana. Kiitoksia alustuksestanne. Itse olen parlamentin pysyvä esittelijä kehityspolitiikan alalla. Ja kollegoideni tavoin tietysti me arvostamme teidän sitoutumistanne näihin kysymyksiin. Ja haluaisimme tietää, no te itsekin puhuitte tästä puheenvuoronne lopuksi. Eli haluaisimme tietää, millä tavalla tämä sitoumus kehittyy, kun ajatellaan teidän mandaattianne. Ja haluaisin tietää, tuetteko sitä, että tämän mietinnön lisäksi tehtäisiin tiedonanto, joka antaisi sille vähän poliittisemman ulottuvuuden ja jonka avulla voitaisiin tehdä parannusehdotuksia tämänhetkisen käytänteisiin. Eli katsotteko, että olisi mahdollista tämän mietinnön lisäksi laatia tiedonanto, jotta voitaisiin puuttua tähän asiaan vähän poliittisemmin. Ja toiseksi haluaisin tietää, katsotteko, että tämän kehityspolitiikan johdonmukaisuus voitaisiin ottaa paremmin mukaan vuodesta 2015 eteenpäin. Ja sitten puhuitte yhteistyöstä Mogherinin kanssa. Ja mitä tulee tähän politiikan johdonmukaisuuteen, te olette jo keskustellut korkean edustajan kanssa tästä aiheesta – eli siitä, että te itse olisitte koordinaattorina. Ja näin. Meillä olisi koordinointia teidän ja Mogherinin välillä. On tärkeää, että meillä on Euroopan tason koordinointia, mutta myöskin kumppanien kanssa – erityisesti etyjin piirissä. Eli tässä kysymykseni ja kiitos vielä kerran siitä, että olette tänä iltana paikalla ja toivottavasti se nyt ei ole, no tänä vuonna tietenkin tämä on viimeinen kerta, mutta toivottavasti näemme teidät vielä ensi vuoden puolella. No meillä ei taida toista kokousta enää olla ennen vuoden loppua. Noiser ja sitten Görens. Äh, Herr Kommissar. Herra komission jäsen, kiitos myös minulta. Ensinnäkin siitä, että nyt välittömästi virkakautenne alussa olette käynyt Ebola-alueilla. Minusta se on tärkeä solidarisuuden merkki, että ole pelkästään osoittanut solidarisuutta, vaan myös antanut konkreettisia rahoitusmyönnytyksiä. Tämä oli hyvä, että käytte ensimmäistä tilaisuutta AKP-EU-tapaamisessa muutama päivä sitten olla paikalla Strasburgissa. Ja teidän panoksenne ei pelkästään meitä eurooppalaisia vaikut, meistä pelkästään eurooppalaisia vaikuttava tässä yhteisessä kokouksessa, vaan se myöskin vaikutti kollegoihin AKP-maista, AKT-maista, niin kuin sain kuulla. Tämä on bonus ja tässä alussa heti, mikä on hyvä asia. Ja mainitsen myös pääprioriteeteissa sen, että te ajattelette tilannetta kotonun jälkeen ja vuoden 2022 siitä eteenpäinkin. Ja tämä ajatus tästä pysyvästä edustajasta, joka esitellessä, joka käsitteli kotonun jälkeistä vaihetta, on hyvin mielenkiintoinen ajatus. Mitä tulee Ebola-kriisiin, haluaisin vielä kerran kysyä, Aivan kuten kollega Breda, miltä näyttää koordinointi esimerkiksi Mogherinin kanssa, mutta myöskin humanitaarista avusta vastaavan komissiosenen kanssa, joka on myös jo ollut Ebola-alueella. Onko olemassa jotakin sopimuksia siitä, miten yhdessä tällä alueella EU toimisi? Ja sitten haluaisin myös muistuttaa siitä, että Ebola-kriisi jälleen kerran on osoittanut sen, miten tärkeää on, että on johdonmukainen, rakenteellisesti yhtenäinen terveydenhuolto niissä maissa ennen kaikkea, jotka ovat epävakaita. Me voimme tietysti, voisimme järkevällä tällaisella lääkinnällisellä ennakkohoidolla pyrkiä vaikuttamaan tällaisiin epidemioihin ja niin leviämiseen, Tämä on nähtävissä miksi alueen naapurimaista, jossa myös ollut Ebola-tapauksia, mutta jossa tämä asia on saatu nopeasti hallintaan. Haluaisin myöskin kysyä, onko olemassa EUn toimintasuunnitelma, joka juuri näiden maiden terveydenhuoltojärjestelmiä tukisi tulevaisuudessa, niin että saataisiin kattava terveydenhuolto väestölle ja että se saataisiin vakiinnutettua. Komissiolla oli vuonna 2010 tällainen lähestymistapa, siis EUn rooli maailmanlaajuisessa terveydessä, EU Role in Global Health, ja olisi hyvä, jos tämä työohjelma otettaisiin osaksi komission työohjelmaa. Kiitos. Thank you, um, uh, Charles Gerens, followed by... Kiitoksia. Edustaja Görens, kiitoksia puheenjohtaja. Saimme tänään nähdä erittäin määrätietoisen komissaarin täällä, joka on erittäin innokas. Kiitoksia siitä, että olette tällä tavalla viemässä näitä asioita eteenpäin, saatte kaiken meidän tukemme taaksemme. Lisäksi, kun puhutaan Euroopan unionin hallinnoinnista, meillä on kumppaneita, tai konkreettisemmin sanottuna, jos viitataan perheeseen, niin on Anoppi, jolla on sanansa sanottavana ohjelmointipuolella. Ja sitten on sisaria ja veljiä komissiossa. Veli, joka hoitaa ilmastokysymykset, joka kiristää tällä puolella, ja sitten on sisar, joka hoitaa kauppakysymykset, ja sitten on yhtä paljon näitä konfliktialueita niin paljon kuin lähiympäristössä on anoppeja, sisaria ja veliä. Tiedän, että komissio aloitti komissaarista, ja tuota vasemmalla, vasemmassa laidassa olevat jäsenet ovat aina yhtä kohteliaita, vaikka me olisimmekin sitten jo hieman kärkkäämpiä. Aloittain itsestäni. Tähän olen syyllistynyt tänään usean otteeseen kiinni ja olen esittänyt kysymyksiä, jotka ovat kuitenkin meille tärkeitä. Nyt kun puhutaan sitten kehityskysymyksistä, niin voidaan sanoa, että komissio on nyt käyttämässä 0,7 prosenttia BKTstä ja että me olemme kaikkein suurin lahjoittaja ja että pohjaamme tämän politiikkamme tiettyihin toimintaperiaatteisiin. Ja olen ilahtunut, kun kuulin teidän sanovan ja ottavan esille kysymyksen, joka koski tätä, ja otti tämän esille tämän kysymyksen strategisesta näkökulmasta. Siinä on puhuttu koordinoinnista. Sanoin, että teillä on anoppi, sisaret ja veljet, Teillä on myös kumppaneita 28 jäsenvaltiossa, jotka tekevät juuri tasan niin kuin heitä huvittaa. Ja minä tunnen kovasti sympatiaa teidän kollegoilleni, jotka hoitavat äh, humanitaarista apua. Ja edeltäinen kohtaan, ja minun mielestäni Euroopan neuvoston se, että se sanoo komissiolle, että teillä on joku, joka koordinoi Euroopan unionin kysymyksiä näissä kysymyksissä. No se on hyvä, mutta kyllähän komissio voi sen itse hoitaa. Ei sen pidä saada mitään äh, saneluita tuolta neuvoston puolelta. Komissio voi itse tehdä koordinoinnin ja se voi vaatia sitä, että Euroopan kehityspolitiikka koordinoidaan tällä tavalla. Ja haluaisin myös, että te komissaarina saisitte nauttia tätä samaa auktoriteettia, saisitte hyötyä siitä. Minun mielestäni meidän täytyisi avata tiettyjä strategisia lähestymistapoja. Puhuin koordinoinnista, yhteistyöstä. Otitte itse nämä kysymykset esille ja vaaditte myös sitä, että on tarpeen nimenomaan pureutua epätasa-arvoon. Se on juuri nimenomaan se tärkeä työmaa, joka teillä on edessä seuraavan viiden vuoden ajan. Näin olette myös meidän strateginen kumppanimme kaikessa tässä. Haluaisin pyytää teitä ja myös meitäkin pohtimaan sitä, millä tavalla näihin ongelmiin voidaan pureutua ja tiedän, että se esittää suoria kysymyksiä, se ei välttämättä johda tuloksiin. Meillä on myös tällainen epävirallinen ympäristö, jota voitaisiin tehdä. Mutta meidän täytyy viedä eteenpäin tiettyjä kohtia, joissa olemme jo esittäneet toiveemme jo edellisen toimikauden aikana. Erityisesti tässä puhun välitystyöstä, jota tehdään erilaisissa konflikteissa, poliittisissa ongelmissa. Haluaisin tietää kuka sovittelijana toimii. Tietysti voidaan sanoa, että se on komission sisäinen kysymys. Minusta se on riittävää. Minusta meillä on ihan selkeitä sellaisia asemia, jonka pohjalta voidaan vaatia, että nimenomaan konkreettisesti hoidetaan näitä sovittelukysymyksiä poliittisissa konflikteissa. Ja meidän tulisi tarkastella sitä, millä tavalla tämä yhteistyö vastaa meidän toiveitamme. Ja ainakin tulkitsen teidät niin, että olette valmiita tämän kaiken meidän kanssamme jakamaan. Nämä olivat kaikki minun kommenttejani menemättä liikaa yksityiskohtiin. Minä kovasti kannatan sitä määrätietoisuutta, jolla olette tähän tehtävän ryhtyneet ja toivottavasti se johtaa meitä kaikkia oikeaan suuntaan. Puheenjohtaja. Kiitoksia Albert Guzman ja sitten viimeinen koordinaattori sen jälkeen vielä. Buenas tardes, señor. Kiitoksia, komission jäsen. Nyt kun olette täällä, niin haluaisin välittää teille konkreettisen kysymyksen. Hiljattain tuli vuotoja tiedoista, joissa on todettu, millaista painostusta EU on harjoittanut, jotta Ecuador allekirjoittaisi vapaakauppasopimuksen. Näiden diplomaattisten lähteiden mukaan jotka eivät onneksi enää ole salaisuuksia. EU uhkasi Ecuadoria sillä, että se poistaa kehitystukea, jos se ei hyväksy vapaakauppasopimusta. Näin ollen Euroopan unioni käyttää yhteistyöpolitiikkaa kiristääkseen köyhiä maita, ja nämä joutuvat hyväksymään kauppasopimuksia. Eli kysymys. Komission jäsenenä, joka vastaa kansainvälisestä kehitysyhteistyöstä, sallitteko tällaisen kiristyksen jatkuvan Jatkuuko se, että kehitysyhteistyö on väline, jota käytetään kiristämiseen, jotta tietyt maat hyväksyvät sopimuksia, jotka antavat sitten vapaat kädet monikansallisille eurooppalaisille yrityksille? Ja lopuksi koordinaattorista Heidi Hautala. Very much, um, chair. Kiitos. Niin todellakin, kiitos puheenvuorostanne komission jäsen. Uskon, että voimme kaikki pitää hyvänä teidän sitoutumistanne taisteluun eriarvoisuutta vastaan vai eriarvoisuuden eri muodoissa. Se on erittäin tervetullutta. Myös sitoutumisen eh, sukupuolikysymyksiin kaikissa syrjinnän eri muodoissa ja se, että naisilta ja tytöiltä evätään oikeuksia on jotakin sellaista, mitä voidaan lämpimästi tukea. Myös kiitos kommentista, että parlamentin päätöslauselma vuoden 2015 jälkeisestä prosessista on asia, jonka pitäisi myöskin olla inspiraation lähde neuvostolle. Ja me tietysti odotamme, että jotkin tärkeät kannat, jotka parlamentti on ottanut esille esimerkiksi sukupuolisessa ja lisääntymisterveyden kysymyksessä ja tyttöjen ja naisten oikeuksissa sisällytettäisiin voimakkaalla tavalla neuvoston kantaan. Sillä on monia maita maailmassa, jotka eivät ole täysin sitoutuneita näihin oikeuksiin. Uskon myös, että on nyt tärkeää, että ylläpidämme lähestymistapaa, joka perustuu ihmisoikeuksiin ja pidämme siitä kiinni. Nyt haluaisin siirtyä hiukan enemmän tähän pääsihteerin synteesiraportti, jonka te mainitsi, joka julkaistiin 4. joulukuuta. Voisitteko hiukan syvällisemmin käsitellä nyt, kun tämä äh, raportti on julkinen ja nyt hallitusten väliset äh, neuvottelut alkavat, niin miten te näette, mitä ovat tärkeimmät haasteet, jotka odottavat Euroopan unionia nyt, kun tämä kaikki todella alkaa? Ja miten me voimme käyttää pääsihteerin sitoutumista avoimen työryhmän kertomukseen, jota hän siis on tukenut, ja miten, mikä, olisi teidän, mikä olisivat teidän suuntavivanne siinä, miten mentäisiin Addis Abebaan, jossa puhutaan rahoituksesta, joka koskee kestävää kehitystä. Ja minä huomasin, että pääsihteeri on pitkälti korostamassa tarvetta sille, että YK jäsenvaltiot pitäisivät kiinni omista kehitysyhteistyö tavoitteistaan ja että samaan aikaan sitten etsittäisiin myöskin yksityistä investointia – mitä ovat teidän valmistelunne ja suuntaviivanne tätä kansainvälistä äh, konferenssia varten, jossa puhutaan kehitysyhteistyön rahoittamisesta. Nyt että komissari käsittelee tämän nyt ensin ja sitten ottaa seuraavat yhdeksän puhujaa. No kaksi minuuttia per puhuja, jos sopii. Haluaisin vain sanoa, että mielestäni tämä on oikein tärkeä. On tärkeää katsoa vuoden 2015 jälkeistä tilannetta. Meillä on neuvostokokous perjantaina ja olettaisimme sen hyväksyvän päätelmiä ja katsotaan, mitä EU tekee seuraavasti. Komissaari, olkaa hyvä. Tässä on monta kysymystä, olkaa hyvä. 5-6 minuuttia sitten seuraava kerta. Thank you. Thank you very much for your engagement, for your comments, for your... Kiitoksia kovasti. Kiitoksia näistä kysymyksistä. Useimmat niistä koskettelivat sitä, millä tavalla koordinoidaan EU-politiikkaa komission kanssa ja milloin tehdään tuosta politiikasta todella toimivaa ja johdonmukaista. Uudessa komissiossa on kysymys nimenomaan koordinoinnista ja politiikan johdonmukaisuudesta. Tämä työn rakenne ja metodologia on sellainen, että varapuheenjohtaja ryhtyi koordinoimaan komissaareja ja projektijoukkoita ja eri politiikan aloja. Yksi kaikkein tärkeimmistä ja tehokkaimmista ja nopeimmista koordinointiprosessista alkoi nimenomaan ulkosuhdeperheestä, jossa kehitysyhteistyö myös on osana. Varapuheenjohtaja Mogherini ja 5-6 ulkosuhdekomissaria ja muut, jotka liittyvät tähän alan, kuten energia tai maatalous tai kauppa, ovat pitäneet ainakin kolme neljä kokousta ryhmässä, mutta myös monia kahdenvälisiä kokouksia on käyty. Olemme siis samaa mieltä peruslähtökohdista, jotka todellakin veisivät tämän politiikan tuonne toimintamme kärkeen. Esimerkiksi tämän viikon perjantaina meillä on DV-neuvoston kokous jäsenvaltioiden kanssa. Ja siellä esitellään se lähestymistapa, joka toisi myös yhteisen sisäisen ja ulkoisen näkökulman tähän maahanmuuttopolitiikkaan, jossa myös koordinointi ulkosuhteissa on aika selvästi nähtävissä, kun yhdistetään ulkosuhteiden kolme eri näkökohtaa, ulkopolitiikka ja turvallisuus, humanitaarinen ja välitön reak- kriisireaktiotoiminta – kuten myöskin kehitysyhteistyö yhteen pitkällä aikavälillä. Eli rauhan ja turvallisuuden rakentaminen, rauhan, turvallisuuden, humanitaarisen avun ja kehitysyhteistyön rakentaminen yhtäaikaisesti on sellainen toiminta, jota haluamme. Ja sen näkemykseni on se, että olemme saamassa tällaista koordinoitua ulkosuhdetoimintaa aikaiseksi. Tämä vie eteenpäin myöskin paljon vankempaa kehityspolitiikkaa, koska se ei ole mikään yksittäinen politiikan ala, vaan sen kumppaneina on useita konkreettisia panostuksia muilta politiikan aloilta. konkreettisempia kysymyksiä otettiin esille Ebola-koordinoinnista, Miksi tarvitsemme EU-koordinaattorin Ebolassa? Minun mielestäni Ebola-tragedia tai Ebola-kriisi on aivan ennakoimaton tilanne, joka vaatii uusia toimia EU-sta ja myös kansainväliseltä yhteisöltä. Siitä syystä koordinointitoimet tuon toimielimellisen roolin ja komission kykyyn lisäksi, niin koordinoiva rooli on tärkeä jokaisessa kansainvälisessä järjestössä tai kumppaneidemme kanssa. Meillä on koordinaattori varsinkin tähän välittömään reaktion, joka on paikalla tunnistamassa todellista tarvetta ja joka ottaa tämän 1,1 miljardin määrän käyttöön, jota voitaisiin vastata Ebolan vaatimuksiin, jotta siitä saataisiin lääketieteellisiä apuvälineitä, sänkyjä, lääkkeitä niihin maihin, joissa Ebola on. Tämä on kaikkein tärkeintä tällä hetkellä. Täytyy ainakin saada yksi lääketieteellinen joukko jokaisesta jäsenvaltiosta, jotta voitaisiin lisätä tätä koordinoitua toimintaamme. Odotan saman työskennellä yhteis, yhdessä Stiljanitisen kanssa, jotta voimme saada pitkän aikavälin vastauksen myöskin näihin Ebola interventioihimme. Lisäksi väitettiin, että Euroopan unioni tai komissio, en tiedä kuka tarkalleen tai missä, olisi painostanut tai kiristänyt tässä mielessä Ecuadorissa niin, että vaadittaisiin taloudellista kumppanuussopimusta, mutta minä ainakin tiedän sen ja olen erittäin paljon mukana tässä. Vaikka tietysti tämä koskeekin enemmän kauppapolitiikkaa. Mutta tämä on osa tätä koordinoitua lähestymistapaamme kehitystyöpolitiikassa. Tiedän, että kaikissa niissä tapauksissa, joissa taloudelliset kumppanuussopimukset ovat edelleen neuvotteluiden kohteena, <clears throat> kehitysohjelmat keskeytetään tai lakkautetaan, koska näitä kumppanuussopimuksia ei ole allekirjoitettu. Esimerkiksi tällä hetkellä kaikki kansalliset suuntaantavat ohjelmat hyväksytään ja allekirjoitetaan riippumatta onko niissä taloudellisen kumppanuussopimuksen allekirjoitusta. Eli jos jotain konkreettisia todisteita on tässä suhteessa, niin on. Ne ei ainakaan missään tapauksessa ole sen suuntaista kuin minkä näköistä politiikkaa minä haluaisin viedä eteenpäin, jota minä haluaisin harjoittaa tässä yleisessä kehitysavussamme kumppanuusmaillemme. Tulevat neuvottelut vuoden 2015 jälkeistä tilanteesta ja kestävän kehityksen ohjelmasta. Niin pääsihteeri todellakin muutama päivä sitten julkaisi tämän yhteenvetokertomuksen. Ja ensireaktioni, oli, pyrin sitä tässä alustuksessanikin jo käsittelemään, ensireaktioni oli se, että tässä on ainakin kaksi kolme eri osioita, jotka menevät Euroopan unionin kannanoton mukaisesti. Ensinnäkin meillä on tällainen tavoitteiden ryhmittely, 17 tavoitetta, jotka ryhmitellään sitten kuuteen eri osa-alueeseen. Juuri se, mitä jäsenvaltioiden enemmistö haluaisi saada, koska Edelleen pohdittiin sitä, että pitäisikö tämä avoimen ryhmän ehdotus avata uudelleen ja vähentää tavoitteiden määrää vai pitäisikö mennä tähän ryhmittymissuuntaan, josta YK pääsihteeri nyt vahvisti juuri sen, että tämä on se lähestymistapa, yhdistäkäämme nämä tavoitteet tai ryhmitäkäämme niitä. Siitä saattaa olla kovasti hyötyä, kun viedään eteenpäin tätä meidän lähestymistapaamme ja meidän lähestymistämme hallitusten välissä neuvotteluissa ensi vuonna. Lisäksi tämä yhteydentokertomus on selkeästi ottanut huomioon tärkeitä kysymyksiä, jota miltei kaikki, Euroopan, jota Euroopan unioni on vienyt eteenpäin, eli ihmisoikeuslähestymistapa kehityspolitiikassa, ihmisoikeuskysymys, hyvä hallintotapa, Tätä on painotettu kovasti kehityspolitiikan osana myös osana näitä kuuttoutta prioriteettialaa. Se antaa meille lisää voimaa, jota voimme sitten tuolla neuvotteluissa todellakin hyödyntää. Voimme vaatia sitä, että säilytetään tämän kaltainen yleinen lähestymistapa ihmisoikeuskysymyksissä kehitysyhteistyössä. Ja kolmanneksi, kun puhutaan rahoituksesta, täytäntöönpano mm, välineistä, mikä on yhtä tärkeää, niin kun katsotaan Euroopan neuvoston päätelmiä, kun katsotaan parlamentin näkökantoja sitoumuksista tai siitä, että Euroopan unionin puolelta siirryttäisiin uudelleen tämän 0,7 prosentin panostuksemme, niin minun henkilökohtainen näkemykseni on tämä, me emme ole vielä siis keskustelleet asiasta komissiossa, emmekä jäsenvaltioiden kanssa, vain täällä parlamentissa. Minun henkilökohtainen näkemykseni on se, että on tärkeää, jotta saataisiin aikaiseksi yleistehokkuus, yleistäytäntöönpano. Meidän täytyy tehdä kaksi asiaa. Ensinnäkin meidän täytyy uudelleen kaikilla tasolla jäsenvaltioiden välillä sitoutua näihin tämän julkisen kehitysavun tavoitteisiin. Tietysti voidaan puhua myös siitä, missä aikarajassa tämä täytyy hoitaa, mutta tämä on yleinen lähestymistapa. Tämä pitäisi antaa meille jonkun verran enemmän sitten voimaa neuvotteluissa vaatia myös muita lahjoittajia, myös vaatia vastaanottajia kantamaan oikeudenmukainen osionsa. Onpa se sitten rahallista tai ei neuvotteluissa, sillä nyt vain EU on se, jolla on sitoumuksia. Yhdysvallat ei sitoutunut, ei Kiina, ei Japani. Kiina ei edes kerro siitä, paljonko se julkinen kehitysapu on. Eli nyt kannattaa pyytää yleistä kaikkien sidosryhmien sitoutumista, jotta julkista kehitysavusta tulisi johdonmukaisempaa, vahvempaa ja että meillä olisi myös muita tapoja täytäntöönpanna, jotka olisivat tehokkaampia kehityspolitiikassa. Kiitoksia, komissaari. Meillä on yhdeksän puhujaa. Kaksi minuuttia maksimi. He ei tarvitse myöskään käyttää koko kahta minuuttia. Ja no sitten meillä on aikaa kaikille. Ensimmäistä kolme. Pedro Silva Pereira and um, Pavel Vailinen. Thank you very much indeed, uh, Chairperson. I want to... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komission jäsenelle. Kuten sanoitte, Hänellä on paljon työtä edessään ja haluamme tehdä hänen kanssaan tiivistä yhteistyötä. Hän ihan oikein totesi ja muistutti kaikkia jäsenvaltioita niiden sitoumuksista. Ja meillä on vastuuna varmistaa, että sitoumuksista pidetään kiinni, mutta myös EU: on sitoumuksia. Ja erityisesti, koska hyvin paljon edistystä on tapahtunut viime vuosina, erityisesti elintarvikepolitiikassa, No tietysti on edelleen, tämä on skandaali, että 800 miljoonaa ihmistä menee nälkäisenä nukkumaan joka ilta ja kaksi miljardia kärsii piilonalasta. No, Irlannin puheenjohtajakaudella tärkeää oli elintarvikkeet turvallisuussuunnitelman täytäntöönpano. Siinä oli sitoumuksia, jotka sitoivat jäsenvaltioita ja komissiota – ja siellä oli selkeää edistystä, jota pystyttiin mittaamaan EU:ssa. Ja nyt haluaisin pyytää, voisiko komission jäsen kertoa, mitä edistystä on tapahtunut sen jälkeen, kun neuvoston päätelmistä sovittiin. Ja käsittääkseni valvontaryhmä on saamassa työnsä päätökseen, ja kymmenen jäsenvaltiota on sitä auttanut tässä työssä, ja mikä on tämä valvontaraportin status ja millaista edistystä on tapahtunut, kun katsotaan näitä varhaisia merkkejä? Ja vielä voisitteko kertoa, millaista tukea hän tarvitsee meiltä komission jäsenenä, kun ajatellaan sitä, että pääsemme yhdessä näihin EU-tavoitteisiin. Kiitos. Silva Pereira. Kiitoksia, Pedro Silva Pereira. Eh, obrigado, senhor eh, Kiitos, puheen, kiitos komission jäsen. Te olette ollut kuukauden virassa ja se on osannut selvästi, miten sitoutunut te olette tehtäviinne. Ja voidaan kyllä todeta, että teillä on oikeanlaiset prioriteetit. Minäkin haluaisin nähdä enemmän lähestymistä sen osalta, mitä EU tekee ja mitä on YK raportissa. mitä tässä tapahtuu se lähentymistä. Ja viittaisi myös teidän alkupuheenvuoroon, joka liittyy toimenpaneviin toimiin, koska voi olla hyvin avokätisiä tavoitteita, mutta jos ole varoja saada tuloksia näiden tavoitteiden osalta, ei todellakaan synnykään mitään tuloksia. Nyt tiedämme, että komissiossa ollaan laatimassa tiedonantoa, joka tulee olemaan valmis tammikuun lopulla ja parlamentissakin tehdään mietintö, joka tehdään asiakirjan pohjalta. Ja minä olen tekemässä tätä, ja siis tämä liittyy nimenomaan rahoitukseen vuoden 2015 jälkeen. Haluaisin kuulla teiltä kuitenkin täsmällisesti tästä asiasta. Miten EU voi pysyä uskottavana ajatellen rahoitusten sitoumusten toteuttamista, koska viime vuosina niitä ei ole toteutettu EU on sitoutunut tietynlaiseen varojen käyttöön, mutta ei ole kuitenkaan niitä varoja käyttöön. Mitä uusia välineitä voidaan ottaa käyttöön, jotta saadaan välttämätön rahoitus, niin saadaan aikaan kunnollista politiikkaa, joka saa aikaan tuloja ja sama myöskin muita julkisia toheen mukaan. Madam Chair. Hyvä puheenjohtaja, hyvä komissaari. Minä tietysti kannatan sitä edistystä, joka on saanut aikaiseksi ja tavoitteiden ryhmittelystä, ryhmittelyssä. Lisäksi minusta on hyvä se tietokanno, että koordinoinnista Mogherinin alaisuudessa, ulkosuhdehallinnon alaisuudessa. Minä haluaisin painottaa maailmanlaajuisen koordinoinnin tarvetta. Kuten totesitte, hyvä komissaari, Euroopan unioni on todella kaikkein suurin toimija kehityspolitiikassa. Ja me olemme myöskin johtava toimija kauppapolitiikassa. Kauppa ja apu käyvät käsi kädessä. Doha-neuvottelukierroksella VTOssa niin on yksi kaikkein kehi- vähiten kehittyneissä kysymyksissä ja kehitysapu kaupan vasten on tärkeä kysymys. Meillä on myös ympäristöpuolella selkeä yhteys. Ei kysymys ole pelkästään ilmastonmuutoksesta, vaan myös biodiversiteetin suojelusta, biologisen monimuotoisuuden suojelusta ja ekologisesti kestävästä kehityksestä maailmassa. Me tarvitsemme vakaan rahoitusjärjestelmän myöskin maailmassa. Se on myöskin erityisen tärkeää ja toivon, että korkeudustajan Mogherinin johdolla voidaan saada aikaiseksi selkeä koordinaatio näiden politiikan välillä niin, että tehokkaammin voimme vaikuttaa maailmanlaajuiseen kehitykseen. Tietysti vieden eteenpäin kestävää kehitystä kaikilla tavoin. Mitä sitten voit kertoa, mitä voitte kertoa lisää tästä globaalista koordinaatiosta? Seuraat kolme. Zulika followed by Judy Sargentini and Elie Schlein. Thank you very much, uh, um, Commissioner. Kiitoksia. Komission jäsen, te olette uuden komission jäsen. Yleensä tällä tavalla saadaan uutta elämää kumppanuushankkeisiin ja ohjelmiin. Ja tällä tavalla voidaan lisätä yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä ja puuttua tärkeimpiin kehitysyhteistyön haasteisiin. Viime kädessä kyse on EUn uskottavuudesta ja sen kuvasta, millaisia tuloksia saadaan täytäntöön pannuista hankkeista. Eli eikö nyt olisi aika, että komissio tulisi parlamenttiin ja kertomaan selkeästä strategiasta siitä, millä, miten voidaan parantaa synergiaa eri toimielinten ja virastojen välillä, jotka ovat mukana kehitysyhteistyössä – ja ehkä voitaisiin vaikka yhdistää joitain virastoja ja toimielimiä. Itse olen yhden työryhmän puheenjohtaja työryhmässä A. Ja nämä asiakirja, joita käsittelemme, ovat luottamuksellisia, eli emme ole julkaisseet päätelmiämme, koska päätelmissämme on elementtejä, jotka viittaavat näiden julkaisemattomien asiakirjojen sisältöön. Mutta meppeinä me olemme vastuussa kansalaisille ja avoimuus on tärkeää, kun ajatellaan demokratiaa ja legitimiteettiä. Ja lisäksi parlamentti voi hyväksyä päätöslauselman, jos se katsoo, että komissio on ylittänyt valtuutensa. Parlamentti voi hyväksyä tällaisen päätöslauselman, mutta ainoastaan julkisesti, ja silloin näiden toimien sisältö ja parlamentin reaktio siihen tulevat julkisiksi. Olisiko mahdollista selvittää, miten voidaan varmistaa, että valvontatyö tapahtuu mahdollisimman avoimesti kansalaisten silmissä, jotta he tietävät, mistä me teemme päätöksiä heidän nimissään, ilman että vaarannetaan kuitenkaan komission tekemää työtä? Kiitos. Kiitoksia edustaja Sargentini. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kysyä komission jäseneltä konfliktialueelta tulevista mineraaleista. Tämä valiokunta on laatimassa lausuntoa, tai itse asiassa esitteli siis on laatimassa lausuntoa lainsäädännöstä, joka koskee mineraalien tuontia konfliktialueelta Euroopan unionin alueelle käsittelyä johtava valiokunta on kansainvälisen kaupavaliokunta, mutta <clears throat> myöskin komissio julkaisi tiedonannon viime vaalikaudella, joka kiinnitti huomiota näihin tätä seuraaviin toimenpiteisiin. Tästä asiakirjasta ole käyty keskustelua parlamentissa, mutta se on kuitenkin tärkeä osa tätä, lains, tätä kokonaispakettia lainsäädännön kanssa yhdessä, jotta saadaan vaikutusta paikan päällä. Lainsäädännössä käsillään vain sulattamoja ja jalostamoja, mutta tämä muu toiminta, joka kautta tässä aika kestävää toiminta, kaivostoimintaa näillä konfliktialueilla, on asia, joka on esillä tässä tiedonannossa. Voisiko komissio sen kenties joka antaa lisävaloa ajattelutavastaan, mitä tulee näihin seuraaviin toimenpiteisiin? Käsittääkseni tämä tullaan rahoittamaan Euroopan kehitysrahastosta ja että ohjelman laatiminen on jo menossa nyt saisimmeko myöskin tietoa aikataulusta, jonka mukaan te toimitte, jotta seuraavat toimet saadaan toimintaan. Kiitos. Thank you, Eli Schlein. Kiitoksia, seuraava Grazie, president. Kiitoksia, puheenjohtaja. Niin, olen hyvin onnellinen siitä, että te sanoitte, että teillä on prioriteettina epätasa-arvon torjuminen, joka on nousussa jäsenvaltioiden välillä ja jäsenvaltioiden sisällä. Ja kun ajatellaan epätasa-arvoa ja resurssien saatavuutta, näissä eri kysymyksissä, joista te aikaisemmin puhuitte, vesi, terveydenhuolto ja muut. Tähän liittyy muitakin aiheita, joita käsittelemme päivittäin. Ne nyt ehkä eivät ole ihan niin kiireellisiä, mutta ne ovat kuitenkin syynä rakenteellisiin ongelmiin, esimerkiksi maahanmuuttokysymykset. Eli mielestäni meidän pitäisi nyt miettiä tässä valiokunnassa ja täällä parlamentissa näitä asioita – me olemme äänestäneet mietinnöistä suurella enemmistöllä pari päivää sitten, ja kaikki ryhmät olivat samaa mieltä siitä, että eriarvoisuuden torjunta pitää ottaa yhdeksi painopistealueeksi, samalla tavalla kuin köyhyyden kitkiminen. Te sanoitte, että EUlla on keskeinen rooli tulevissa neuvotteluissa, mutta meidän täytyy olla paljon tiukempia. Meidän pitää puhua myöskin yhdellä voimakkaalla äänellä, ja meidän pitää tietysti myöskin luottaa teidän ja muiden esimerkiksi Mogherinin työpanokseen. Me, meillä on hyviä tavoitteita tietysti, ja ehkä voimme saada nyt hallitukset vakuuttuneiksi näistä epäarvoisuuskysymyksistä. Tässä raportissahan on todettu, että ei ole mitään tavoitetta, joka olisi erillinen, vaan se koskee kaikkia taloudellisia ja sosiaalisia ryhmiä. Ja sitten vuoden 2015 jälkeinen tilanne. Olemme hyvin paljon korostaneet näitä kehityspolitiikan johdonmukaisuustavoitteita. Meidän täytyy katsoa, millainen rooli on maahanmuutolla kehityspolitiikassa. Ja omalle ryhmälle niin tämä johdonmukaisuus on hyvin tärkeää. Se ei liity pelkästään kehitykseen, vaan myöskin humanitaariseen apuun esimerkiksi. Ja halusin vain kysyä, millä tavalla aiotte toimia, kun pannaan täytäntöön näitä kunnianhimoisia neuvoston päätelmiä tehän olette jo tekemässä työtä tähän suuntaan. Kiitos. Okay, the last three speakers, Maria Hoibuk, Guerrero, and then myself. Yeah, Maria. Thank you very much. Kiitos. Herra komission jäsen, alustavassa puheenvuorossa te puhuitte myös kauppasopimuksista, mutta niissähän on kysymys enemmästä kuin siitä, että ne suoraan yhdistetään kehityspolitiikkaan. Kysymys myös välillistä vaikutuksista, joka kauppasopimuksilla on. Esimerkiksi TTIP-sopimus Yhdysvaltojen kanssa. Mitä te ajattelette, minkälaisia vaikutuksia sillä tulee olemaan kehitysmaihin? Mitä laajempaa vaikutusta sillä on maailmankauppaan ylipäätään? Miten me ylipäätään haluamme suojella sellaisten sallita maiden oikeutta ohjata raaka-aineiden vientiä ja niistä tulevia tuloja, jotka tarvitsevat oman taloudensa kehittämiseen? on säännöt sallivat tällaisen sääntelyn yksiselitteisesti. Ja miten varmistetaan näissä kasvimuksissa se, että jokaisen maan tässä maailmassa on mahdollista saada aikaan mahdollisuus itse huolehtia siitä, että on suvereeni ravinnon osalta ja ja tämä on tärkeä kysymys nimenomaan tämä tuotannon sektori talouden rakentamisessa, mutta myöskin köyhyyden kitkemisessä. Haluaisin puhua myöskin tästä toista ongelmasta, joka liittyy eriarvoisuuteen. Meillä on edelleenkin pakkotyötä pumpilla sektorilla Uzbekistanissa. Parlamentti aiempina vuosina on toistuvasti vaatinut komissiota toimimaan tätä vastaan, mutta työntekijöiden eh, tilanne on olennaisintaan pysynyt muuttumattomana. Minkälaisia konkreettisia toimia te olette suunnitelleet tässä tulevissa Euroopan unionin ohjelmissa, jotka liittyvät kehitysohjelmiin Uzbekistanissa, eh, pyritäänkö niissä konkreettisesti tullakin samaan pakkotyö loppumaan, pitääkö meidän edelleenkin antaa tuomaan maaseudun kehittämisestä 86 miljoonaa, kun, kun säilyy tämä pakkotyön ongelma. Varvotaan, valvotaanko jotenkin sitä, että näitä varoja käytetään todellakin pakkotyön lopettamiseen? Kiitos. Enrique Guerrero and, yeah, and sí, gracias. Kiitoksia puheenjohtaja ja komission jäsen. Pyydän anteeksi etten kuullut alustustanne. Parlamentissa on usein käy niin, että päällekkäin on useita kokouksia saman aikaan. Kaksi kysymystä, joista haluaisin kuulla kantanne. Ensinnäkin lahjoittajien koordinointi. Parlamentissa edellisellä kaudella hyväksyttiin vetoomus komissiolle, jotta saisimme jonkinlaisia sääntöjä liittyen tähän lahjoittajien koordinointiin. Haluaisin kysyä siis teiltä, onko jotain suunnitelmaa tästä asiasta, onko teillä jotain mukana työohjelmassa, eli tällaisen säännöstön luominen, jonka avulla voitaisiin parantaa koordinointia ja jonka kautta saataisiin säästöjä ja tehokkuutta. Sitten toinen kysymys. 2015 monissa kansainvälisissä kokouksissa käsitellään muun muassa sitä, että uudistetaan toimintasuunnitelmaa Jogo 2005-2015 ja se liittyy katastrofien todennäköisyyden pienentämiseen. Näiden riskien supistaminen on hyvä sitkeyden kannalta ja kun ajatellaan kestävää kehitystä, ja halusin kysyä, onko tällä hetkellä jo joitain elementtejä tiedossa komission kannasta liittyen tähän kansainväliseen konferenssiin. Kiitos. kiitoksia. Muutama kohta vielä itseltäni. Ensinnäkin olin kovin ilahtunut tästä teidän omasta sitoumuksestanne 0,7 prosentin tavoitteesta, vaikka kaikki maat eivät ole siihen päässeet, että meidän tulisi pyrkiä siihen pitäisi vähän pyrkiä kehottamaan myös muita tekemään enemmän vuonna 2015 neuvotteluista. Oletteko kovin ilahtunut tästä sukupuoli toimintasuunnitelmasta, tasa-arvosuunnitelmasta, joka on hyvä. Ja olemme kuulleet myöskin syrjästä ja tiedämme, että jotain täytyy tehdä enemmän myös tässä tasa-arvokysymyksessä. Kaksi konkreettista kysymystä. Ennen kuin tulitte, keskustelimme vuonna 2014 vastuuvapauden myöntämisestä ja jatkuvista budjettiongelmista. Millä tavalla nämä asiat saadaan oikein ratkaistua niin, että maksut ja sitoumukset ovat oikealla tasolla niin, että ei pyritä jatkoseudutta juoksemaan ja etsimään rahaa näille tärke- näihin tärkeisiin hankkeisiin? Yleinen johdonmukaisuus sitten Pohjois-Afrikka huippukokous. Mitä sen seurannasta? Millä tavalla se yhdistetään kehityskysymykseen, terrorismiin, mitä saada johdonmukainen Afrikan politiikka käyttöön. Kävin AKT-kokouksessa ja ulkosuudenhallinnon edustaja puhui siitä, että paljon terrorismia on olemassa ja köyhyys vie sitä eteenpäin. Nuoret miehet, joilla ei ole mitään tulevaisuuden näkymiä, helposti mm, rekrytoituvat ääriryhmittymin. Teettekö jonkunnäköistä työtä myös tällä puolella? Kiitoksia. Lots of questions there, Commissioner. <laughs> Yeah. it's, your first, uh, it's your first month, so we will, you've got time if you have... Ensimmäinen kuukautinen ja teidän tatsilla vasta kaikkea. Nyt voitte tulla tulevina kuukausina uudestaan vastaamaan. Thank you very much. Kiitos. Todellakin, todellakin on paljon kysymyksiä, paljon paljon kysymyksiä. Totta kai olen valmis käymään läpi suurimman osan niistä, mutta minusta todellakin on tärkeää pitää yllä tätä jatkuvaa vuoropuhelua, ei pelkästään tällaista yleistä. Tämähän on ensimmäinen tällainen yleinempi, yleinen vuoropuhelu, joka luonteeltaankin pitäisi olla yleisempi. Mutta haluaisin todellakin mennä yksityiskohtiin, käydä yksityiskohtaista keskustelua valiokunnan kanssa monista näistä asioista ja kysymyksistä, jotka ovat olleet osa tämän päivän yleistä keskustelua. Esimerkiksi voisimme pitää erillisen vuoropuhelun, keskustelun globaalista koordinoinnista tai meidän tukemme koordinoinnista tai, tai näistä konfliktialueiden mineraaleista tai muista kysymyksistä, jotka te katsoisitte soveliaiksi käsiteltäväksi näin valiokuntien tasolla, valiokuntien ja komission vuoropuhelussa. No, Muutama vastaus kuitenkin erinäisiin kysymyksiin. Kyllä näemme äh, ravinnon aliravitsemuksen tärkeänä painopistenä Euroopan kokonaisuus äh, kehityskumppanuudessa ja myöskin kehitysavussa lukuisille maille. Ja muutama viikko sitten olin Roomassa toisessa maailmankonferenssissa, joka käsitteli ravintokysymyksiä. Ja tuo oli mahdollisuus uudelleen vahvistaa Euroopan unionin sitoumus mennä pitemmälle kuin äh, maailman vuosituhannen kehitystavoitteen äh, tavoitteet näissä kysymyksissä. Se, että se on todellakin meidän tärkeimpiä toimialueita, meidän mitä tulee nimenomaan kestävään kehitykseen – on ollut edistystä siinä, että on pyritty saamaan vähenemään nälkää näkevien lukumäärä 1,2 miljoonalla 200 miljoonaa, mutta 800 miljoonaa on sitten 800 miljoonaa liikaa. Yksikin nälkäinen lapsi olisi yksi nälkäinen lapsi liikaa tässä mielessä. Joten tästä syystä haluaisin käydä tällaista yhteistä keskustelua siitä, miten, monito- miten seurataan sitoumuksia, jotka liittyvät ravintoon. Kertomus on toimitettu neuvostolle ja parlamentille viime kuussa, siis marraskuussa, ja odotan mielenkiinnolla sitä, että voimme saada parlamentilta ja neuvostolta kommentteja näistä ravintoon liittyvistä kysymyksistä ja sitoumuksista ja prioriteeteista kehityspolitiikassa. Koordinoista yleisesti ja ennen kaikkea jäsenvaltioiden ja Euroopan toimielinten toiminnan koordinoinnista. Sanoisin, että me toimitsemme toimimme tällaisella kolmitasoisella eh, linjalla tässä. Toisaalta haluaisimme parempaa koordinointia tukiohjelmien osalta – konkreettisessa tuessa jäsenvaltioiden kesken. Ja me olemme pääsemässä asiassa eteenpäin. Me olemme nyt saaneet aikaan tällaista kokonaiskoordinointia, se on paranemassa avunantajien kesken. Tämä koskee ennen kaikkea jäsenvaltioita. 40 maata, jossa meillä on yhteistä ohjelmointia – siis 40 kumppanimaata, on nyt mukana yhteisessä ohjelmointimenettelyssä. Ja tässä on mukana siis jäsenvaltioita, komissiojäsenvaltiot ja nämä kumppanuusvaat. Ja 20 näistä yhteisistä ohjelmatoimista on saatettu päätöksen, joten näyttäisi siltä, että konkreettisesti katsottuna me olimme nyt parempia koordinoinnissa jäsenvaltioiden kanssa – mitä tulee niiden omia ohjelmia, omia ohjelmien hankkeisiin kumppanimaissa. Toinen linja sitten on hmm, kumppanimaat itse tämän muutoksen agendan puitteissa me muutimme tukkia ohjelmiamme nimenomaan siis niille jotka eniten tarvitsevat tätä. Ja me myös lähestyimme ohjelmaa niin, että mä eri sektoreita, ja nämä sektorit on identifioitu yhteistyössä kumppanimaiden kanssa. Tämäkin paranee, tämä ohjelmatilanne. Mitä sit, missä voin parantaa, missä varaa huomattavasti on se, että kohdennan paremmin globaalisti avunantoa tärkeimpien avunantajien ja nousemassa olevien avunantajien kanssa. Yhdysvaltojen kanssa toimimme aika hyvin. Meillä on konkreettisia esimerkkejä siitä, missä tämä koordinointi todella toimii. Ja pian pääsemme yhteisen keskinäisen rahoitusvälineen antamisessa joitakin ohjelmia varten – jotka konkreettisesti hallinnoidaan läheisesti Yhdysvaltojen kanssa ja päinvastoin hekin ovat rahoittamassa meidän, toimi, meidän virastojemme kanssa. Kiinan kanssa sanoisin, että voisi olla varaa hiukan optimismiin ja voisi olla parempaa avunantokoordinointia. Kymmenen päivää sitten kävin Kiinassa, keskustelin koordinoin sitä kiinalaisten osapuolten kanssa ja tulimme siihen johtopäätökseen, että luonnollisesti kehityspolitiikkamme ovat erilaisia. Me olemme enemmän virallisen kehitystuen, kehitysavun kannalla, yhteiskunnallisen infrastruktuurin tukemisesta, että sanakaan terveydenhuoltoa, koulutusta, maataloutta ja näihin liittyviä hankkeita, elintarviketurvallisuutta. Ja he puolestaan ovat enemmän investointiin suuntautuneita, he investoivat infrastruktuurihankkeisiin. Kuitenkin on ymmärrystä siitä, että mitä nyt pitäisi tehdä paremman koordinoinnin nimissä on se, että ei vain arvostella toisia Eikä sitä kehityspolitiikan mallia, jonka jokin osapuoli on omaksunut, eikä ryhdytä kilpailemaan näiden mallien välisesti – vaan että katsotaan, miten nämä mallit voitaisiin saada mahdollisimman pitkälti toisiaan täydentäviksi, lisätä siis tätä täydentävyyttä kummankin mallin osalta. On olemassa tällainen yleinen avaus tähän suuntaan Kiinan puolella. Me olemme sopineet paremmasta koordinoinnista ja siitä, että jopa saisimme tällaisia kolmenkeskisiä keskusteluja parhaista kehityspolitiikan toimintatavoista Euroopan unioni, Afrikka ja Kiina. Joten tällainen maailmanlaajuinen avunantien koordinointi tulee olemaan ja on yksi prioriteeteistamme. Sitten valvontakysymykset, ennen kaikkea kun on kysymys eh, Euroopan kehitysrahastosta. Minä sanoisin, että me voisimme ottaa tämän kysymyksen uudestaan esille täällä valiokunnassa aika ajoin, mutta minulla on sellainen käsitys, että me olemme päässeet aika lähelle tai pääsemme lähes jopa hyvään kompromissiin, joka voisi tehdä strategisesta vuoropuhelustamme kuluttamasta nyt, kuluttamasta nyt nimellä tai toisella, että me siis haluamme päästä, mitä tulee siis tällaiseen miten toimii tällainen kehitysyhteistyökumppanuus. Siitä me tiedämme, miten rutiini toimii siinä, mutta kun, mitä tulee sitten Euroopan kehitysrahastoon, EKR, niin haluaisin mennä haluaisin pitkälle siinä mielessä, että olisi vuoropuhelua ja että Euroopan parlamentti voisi näitä osin valvoa mahdollisimman pitkälti tavoitteita Totta kai me tarvitsemme institutionaalista rajoitusta, totta kai sellaisia erityispiirteitä. Ready and prepare to, to... Olisin valmis miettimään toisen tyyppistä keskustelupuitetta näille asioille, mutta minusta tämän ei pitäisi olla mitenkään sellainen asia, joka, josta komissio ja parlamentti eivät voisi keskustella, jossa ei voitaisi, keskustella, ei voitaisi keskustella kehitysvaliokunnassa ja kehitysvaliokunnan ja kehitysasioista vastaavan komission jäsenen kesken, koska haluaisi vetää parlamentin mukaan mahdollisimman korkealla tasolla tähän äh, valvontaan ja strategiseen vuoropuheluun, sen prosesseihin. Siis mineraalit konfliktialueilta, niistä on keskusteltu lukuisissa yhteyksissä, kun olin kuultavana täällä valiokunnassa. Sanoisin, että näin israelilaisesti tai kollegiaalisesti, mikäli kun muistan, mikäli kun te muistanette, minä sanoin, että meidän pitäisi varata hiukan aikaa katsoa, miten tämä vapaaehtoinen sertifiointiprosessi toimii. Ja sitten yhdessä arvioida sitä, pitääkö siirtyä jonkinlaiseen pakollisempaan toimintaan kaupan ja kaivostoiminnan osalta, kun on kysymys konfliktialueiden mineraaleista. Kunnioitan täysin tällaista kollegien kollegojen välistä keskustelua, mutta käytyäni keskustelua eri kollegojen kanssa ja parlamentiesten kanssa minä olen sitä mieltä, että me voisimme jälleen istutua katsomaan, mitä ovat puitteet, mitä ovat rajoitukset, mitä ovat kustannukset ja hyödyt mahdollisista pakollisista järjestelmistä – tai pakollisesta velvoittavasta lainsäädännöstä koskee mineraalialueiden, konfliktialueiden mineraalia. Se ei voisi minusta olla pelkästään pakollinen oikeudellinen puite, vaan meidän pitäisi pyrskin katsoa jonkinlaisia houkuttimia sidosryhmien osalta tässä prosessissa. Mutta yhdessä kaupasta vastaavan komission kanssa ja kaupasta komission yksilöiden kanssa voisimme yhdessä tarkastella niitä kysymyksiä avoimemmin ajatellen sitä, että pyrittäisiin löytämään parhaat mahdolliset ratkaisut, joilla voitaisiin tarttua objektiivisesti olemassa olevaan ongelmaan tällä alueella. Niin. Muutama tärkeä mielenkiintoinen kysymys vedetään pelit hiukan yhteen. Niin. Kun me puhumme vaikutuksesta ja kaupan näkökantojen vaikutuksesta kehityspolitiikkaan kokonaisuudessaan ja kokonaisuudessaan kehityksen ja edistykseen kumppanuusmaissa Sanoisin, että minä ainakaan en ole koskaan ajatellut, että kauppa olisi ainoa houkutin, joka voisi edistää taloudellisuutta tai talouden kasvua, yksityisen sektorin kasvua näiden kumppanimaiden talouksissa. Olen nyt kaupan yhteydessä meidän kokonaispanokseemme ja apumme yksityiselle sektorille – ajatellen houkuttimia, tai miten voitaisiin päivittää kumppanimaiden kapasiteettia, hallinnon kapasiteettia, talouden kapasiteettia, niin että voitaisiin tukea erityisesti mikro- ja pieniä keskisuuria suurta sektoria ja näiden aloitteita, ja vain tällaisella talouden taustalla tai tällaisella taloudellisesti kehittyneellä tai paremmin kehittyneellä potentiaalilla me voisimme kenties äh, päästä tilanteeseen, jossa voitaisiin avata Euroopan markkinat kaupalle niin, että tehtäisiin enemmän kansainvälisellä tasolla, missä kaupan, maailman puitteissa kaupan helpottamiseksi. Ja tämä yhteydessä yksityiseen sektoriin ja kasvuun kumppanimaissa niiden kaupassa voisi olla oikea houkutin kasvulle. Mitä tulee sitten kysymyksiin, jotka liittyvät pakkotyöhön, niin totta kai tämä hyvin pitkälti liittyy kokonaistemaattisiin ohjelmiimme, joten näkisin, että olisipa se nyt sitten yhteydessä vaikkapa sukupuolikysymyksiin tai lapsityövoimaan tai tällaisiin eh, kokonaisuudessaan ihmisoikeuskysymyksiin. Kumppanimaissa me olemme aina nähneet, että pakkotyö on toimiemme osalta keskeisessä roolissa. Joidenkin maiden kanssa meillä on tällainen vapaaehtoinen järjestely, että, että se on sellainen, että pyritään vähentämään tai jopa lop- täysin poistamaan pakkotyö. Mä ajattelen, ajattelen että ensi vuodeksi erityisaloitetta, joka tekisi Euroopan kehityspolitiikasta ja kehitysohjelmista konkreettisemmin esimerkiksi konkreettisempiin toimiin keskittynyt, jolla pyritään vähentämään tai lopettamaan pakkotyö. Silloin kun on kysymys, tapahtuu tuotantoimintaa erinäisissä kumppanimaissa. Onnettomuuksien onnettomuusriskien vähentäminen me tulemme aktiivisesti työskentelemään tulevassa kansainvälisessä konferenssissa – Sendaissa Japanissa, joka ajatellen äh, tällaisten onnettomuusriskien vähentämisen osalta merkitsee, että on tällaista äh, osa näitä laajempia, yleisempiä kehitystavoitteita. Me, meidän panostamme pyrkiä saavuttamaan tällaiset yleiset kehitystavoitteet, äh, riippumatta nyt sitten siitä, että seuraavan konferenssin ajankohtaan mennessä ei ole olemassa mitään lopullisessa muodossa olevaa tällaista strategista kehitysaloitetta ja siihen liittyvää toimintaa, mutta olipa meillä oma mielessä mitä tahansa, mikä olisi meidän kantamme äh, ajatellen äh, meidän omia toimiamme siinä, että pyrimme täyttämään nämä kestävät kehityksen tavoitteet, se muuttuu konkreettisesti toimiksi, jotta osaltamme voimme vähentää onnettomuusriskejä, olipa kysymys luonnon onnettomuuksista tai ihmisen aiheuttamista onnettomuuksista ja niiden riskistä. Budjetin, äh, budjettiongelmat, äh, tällä hetkelläkin nämä vaikuttavat meidän äh, kehitysohjelmiimme ja hankkeisiimme pääjohtaja on tässä hyvin mukana. Valitettavasti niiden maksujen valitsemisessa, jotka tämän vuoden aikana voidaan vielä toteuttaa rajojen puitteissa, jotka on olemassa kehitystason osalta, voitaisiin sanoa, että me halusimme tietysti yllä mahdollisimman korkeaa tasoa siinä, miten me rahoitamme ohjelmia kaikkein vähiten kehittyneissä maissa, myös ohjelmia, jotka pannaan toimeen joidenkin todella hyvin aktiivisten kansalaisyhteiskunnan järjestöjen kanssa. Mutta kriteerit tälle valinnalle ja näille maksujen leikkaamiselle ovat erittäin arkaluontoinen kysymys, ja meidän täytyy nyt käyttää siis ensimmäisen kerran tällaista menettelyä näiden kuukausien aikana on nyt ollut, ja valitettavasti myöskin ensi vuoden aikana näin tullaan tekemään. Turvallisuuskysymykset ja kehitys ovat hyvin läheisesti yhteydessä toisiinsa, ja ehdottomasti on niin, että ei voi olla kehitystä ilman turvallisuutta eikä vakaata ympäristöä. maan kumppanin maassa tai alueilla tai toisinpäin ei voi olla turvallisuutta ja vakautta ilman todellista kehitystä, todellista, todellista editystä alueen maissa. Ja tästä syystä lähestymme näitä asioita tällaisena yhteyskohtana turvallisuuden kehityksen välillä. Meillä ei ole mitään ongel- ohjelmaa, joka olisi konkreettisia toimia sisältävä, jotka pitäisi toteuttaa, jotta paremmin voitaisiin vaikuttaa turvallisuuteen tai harjoittaa terrorismin torjuntaa. Joidenkin maiden siis osalta näissä kehityksen ohjelmissa ja hankkeissa. Olemme kuitenkin lähempänä nyt tilannetta, jossa ajattelemme uutta oikeudellista ja poliittista puitetta, joka mahdollistaisi sen, että tämä yhteys toimisi paremmin. Meillä on edelleenkin huolenaiheita jotka, ja kysymysmerkkejä sen osalta, miten rahoittaa joitakin turvallisuustoimista. Tapahtuuko tässä vain sitä, että rahaa siirretään yhdestä taskusta toiseen? Ehkä puolivälin tarkistuksen yhdessä, joka koskee monivuotista rahoituskehitystä täällä parlamentissa ja komissiossa, on katsottava sitä, ja myös kesävaltioiden kanssa on katsottava, olisiko mahdollista saada uudet oikeudelliset puitteet, uudet rahoitukset puitteet, jotka mahdollistaisivat sen, että olisi täysi tehokkuus tällaisen turvallisuuspoliittisen kehityksen osalta. Tässä varmaankin nyt olivat vastaukset useimpiin kysymyksiin. Maahanmuutto oli yksi kysymyksistä, joka oli esillä. Pyrin kuitenkin vastaamaan siihen jo aiemmin. Sisäinen ja ulkoinen sen osalta, siis maan, maahanmuuton osalta, nämä asiat, näkökannat tulevat olemaan hyvin eminentisti esillä. Tulevina kuukausina tulemme jäsenvaltioiden kanssa käymään läheisempää keskustelua siitä, mikä on kehityksen rooli siinä, että ehkäistäisiin tai vähennettäisiin laitonta maahanmuuttoa. Mutta tämä on vasta ensimmäinen vaihe. Me tarvitsemme, on jotakin, mikä pitää tehdä yhdessä muiden komission yksiköiden kanssa. Meidän pitää todellakin luoda yhteys kahden asian välillä, nimittäin sisäisten ja ulkoisten vaikutusten välillä, jotka liittyvät maahanmuuttoon, ja pyrkiä esittämään selkeä poliittinen paketti, tiedonanto tai, jossakin, tai jotakin muuta, tämä siis jossakin muussa muodossa, josta selkeästi kävisi ilmi, mitä maahanmuutto todella merkitsee ja miten me voimme tehdä parhaamme Voitaksemme lieventää kielteisiä näkökantoja, jotka liittyvät maahanmuuttoon ja jotka vaikuttavat meidän sisäiseen tilanteeseemme, mutta myöskin kielteisiä vaikutuksia, jotka liittyvät maahanmuuttoon sisäisessä kehityksessä, meidän kannaltamme ulkoisessa kehityksessä, siis meidän kumppanimaissamme tai maissa, joissa tapahtuu maasta muuttoa. Kiitoksia komissaari. Olette vastannut useisiin kysymyksiin. Haluaisitteko vielä nopeasti jotain kysyä? About the accompanying measures, yeah. Yes, I think we misunderstood each other. Niin, taisimme ymmärtää toisemme väärin, koska haluaisin kyllä puhua sitovista tai ei-sitovista tavoitteista, mutta te ette varmaan ole oikea henkilö siinä keskustelussa. Kysyin viestinnästä, joka on teidän vastuullanne ja jossa on muita toimia, välineitä, joiden avulla voidaan tämä kestävä kaivosteollisuus toteuttaa. Te jo kerroitte, mitä aiotte tehdä ja miten aiotte rahoittaa sen. Onko tämä 4.11. puitohjelmassa, koska meillä on lainsäädäntöä, mutta sitten viestintä on teidän käsissänne taas toisaalta. No, jos te ette osaa vastata nyt, niin haluaisin saada kirjallisen vastauksen, mutta haluaisin tietää, mikä nyt on tilanne understood it <laughs> completely right now. Nyt ymmärsin täysin. ymmärsin täysin. Vasta nyt ymmärsin täysin. Mutta minun on myönnettävä, että kun olen kuukauden vasta virassa, en ole aivan päässeet tämän asian käsittelyyn, miten me voisimme saada näitä kehitysnäkökantoja mukaan tähän äh, näihin mineraaleihin, jotka ovat konfliktialueita, siis politiikan alueella. Mutta kuten yritin selittää, me olemme avoimempia siinä, miten voimme tarkastella kauppan ja kehityksen näkökantoja myöskin tämän kysymyksen yhteydessä. Ja minusta paras panos kehityksen, kehitystä vastaavan komission sen osalta tässä keskustelussa tällaisessa, mitä, mitä oli komission sitten kollegiaaliseen yhteistyöhön, on se, että saataisiin tiedonante tai laajava, laajempi, kattavampi yleiskatsaus ja analyysi siitä, mitä ovat todelliset vaikutukset ja mikä on asioiden tila tällä äh, kaivostoiminnan alueella, joka liittyy näihin konfliktimineraaleihin. Kiitoksia komissari. Kiitoksia kovasti siitä, että tulitte tänne tänään pysytte täällä yli 20 minuuttia pidempään kuin piti. Toivottavasti myös te muualta. Ja jäämme odottelemaan innokkaasti yhteistyötä tulevaisuudessa. Hyvät kollegat, siirsimme nämä aikaisemmat kohdat eteenpäin, joten tämä päivän kokous päättyy tähän. Äh, jos ei muita, tie- muita kysymyksiä ole, niin kokous voidaan päättää. Muistutan, että seuraava kokous on 21.1. ja 22.1 ja on aika aikaista sanoa hyvää joulua, koska tässä on vielä tämä viikko koko ensi viikko Strasbourgissa, mutta jos en näe teitä, niin rauhallista joulua ja toivottavasti tekin hyvä komissaari saatte levätä tässä tauolla, joka muutaman viikon kuluttua tulee. Kiitoksia kollegat.